Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. ITRE-valiokunnan kokouksen neljäs osio. Me olemme onnellisia, että nyt tämä neljäs osio on sellainen, että meillä on erittäin mielenkiintoinen aihe. Avaruusstrategia Euroopalle, julkinen kuuleminen. Tervetuloa puhujille. itse asiassa. Eilen ITRA-valiokunnan kokouksessamme lanseerasimme tämän strategian. Varapuheenjohtaja Sefkovic ja komission jäsen Bienkowska lanseerasivat tämän komissiossa kaksi viikkoa sitten. 26. lokakuuta komissio julkaisi tämän avaruusstrategian Euroopalle. Tämä strategia, kuten tiedätte, hyvät kollegat, tämän tarkoituksena on auttaa Eurooppa edistämään asemaansa avaruusjohtajana ja lisäämään osuuttaan maailman avaruusmarkkinoilla siten, että se voi käyttää hyväkseen myös avaruuden hyötyjä ja mahdollisuuksia. Avaruus teollisuuden ja politiikan Tilanne on alati muuttuva, kuten tiedätte, ja en ole kyllä aivan vakuuttunut, että me olemme johtajat tällä alalla. Ja nyt se on ensimmäinen kysymykseni panelisteille, olemmeko me todellakin johtajia? Ja tässä puhuttiin, että me haluamme edistää omaa johtoasemaamme. Pikemminkin pitäisi kenties ottaa näitä johtoasemassa olevia kiinni. Parlamentti on jo hyväksynyt kesäkuussa kaksi päätöslauselmaa, ja näillä kantamalla, näillä kannamme karttamme kortemme kekoon. Tässä puhutaan avaruuden, avaruusteollisuuden markkinoista ja siitä, kuinka ala voidaan kehittää Euroopassa. Meillä on kaksi sessiota tässä kuulemisessa, kaksi puhujaa kussakin sessiossa ja ystävällisesti pyytäisin, etteivät puhujat puhu kymmentä minuuttia pidempään. Haluaisimme pikemminkin keskustelun. Osalla teillä on esitelmä kalvoilla, niin saattaa olla tarpeen puhua pidempään. Tässä ensimmäisessä kuulemisvaiheessa meillä on ensimmäinen puhujamme Carlo Dordes. Carlo de Dordes. Euroopan avaruusviraston johtaja. Te vastaatte tästä virastosta, te vastaatte konkreettisista toimista Euroopan asteikolla. Jos aluksi voisitte kertoa mikä tämä yleinen kaavio on eurooppalaisen viraston ja kansallisten virastojen välillä. On aina parempi, että tiedämme, mikä viraston suhde Euroopan unionin on ja kuinka monia maita on mukana kehittämässä tätä myös kansallisella tasolla – jos tämän tiedon voisit vielä kertoa näiden kaikkien muiden tietojen lisäksi, joita teillä on kaalualla. Kiitos paljon. Yeah, thank you. Puheenjohtaja, kiitoksia ensinnäkin kutsusta tähän kuulemistilaisuuteen. Näin virastomme voi kertoa työstämme. Saatte varmasti vastauksen näistä kalvoista niin ensimmäiseen kysymykseen. Ja sitten kun katsotaan tätä toista kysymystä. Me olemme sääntelyvirasto ja se tarkoittaa sitä, että meidän alaisuudessamme toimii 28 jäsenvaltiota ja komissio. Me käsittelemme GNSS-järjestelmää ja Galileo ja Egnosia emme kaikkea avaruuteen liittyvää. Teemme tiivistä yhteistyötä komission kanssa, mutta myös Eurooppalaisen avaruusviraston kanssa. Olemme allekirjoittamassa merkittävän sopimuksen. Euroopan avaruusvirasto ESA on vastuussa järjestelmän käyttämisestä ja me taas vastaamme palveluiden tarjoamisesta, joten olemme Euroopan laajuisesti aika ainutlaatuinen taho Olemme ensimmäinen tämän alan virasto, joka keskittyy palveluiden tarjoamiseen ja siihen, että markkinat voivat kehittyä. Mutta saatte varmasti lisää tietoa tästä esityksestäni. Katsotaanpa ensimmäistä kalvoa. Siinä pyritään kertomaan, mitä virastomme tekee Euroopan avuruusstrategian neljällä alalla. Strategiastahan tänään juuri keskustelemme. Ja näette, että neljä, neljästä päätehtävästä me näette siis, mitä teemme. Ja usko, uskoaksemme tämä on paras tapa kertoa, mihin keskitymme. Me luomme ja tarjoamme palveluita, keskitymme turvallisuuteen, ja markkinointiin. Me haluamme saada mahdollisimman hyvät edut avaruuskysymyksistä EUlle, sen taloudelle ja yhteiskunnille. No mitä virasto tekee tässä suhteessa? Aikaa ei ole kovinkaan paljon, joten kerron teille muutaman konkreettisen esimerkin. Ensinnäkin EGNOS, se oli Galileon edeltäjä. Noin neljä vuotta sitten meillä oli noin 200 Egnosia käyttävää lentokenttää Euroopassa. Esimerkiksi Ranskassa on jo sellaisia järjestelmiä, joissa ollaan ottamassa nyt EGNOS-järjestelmä käyttöön käyttöön. Tämä on ensimmäinen merkittävä saavutus. Ja toiseksi Galileo on alkanut kiinnostaa entistä enemmän ja tämän vuoden heinäkuussa näimme, kuinka ensimmäinen Euroopassa valmistettu mm, matkapuhelin otettiin käyttöön ja se on täysin Galileolle, Galileon käyttöön soveltuva. Joten tämä Galileosta ja EGNOS-järjestelmästä. Mitä GSA-virasto tekee? Seuraamme teknologiaa, trendejä, erilaisia haasteita. Yksi näistä on itsenäinen ajaminen tai kuskiton ajaminen. Tulevaisuuden auto käyttää ei pelkästään E NSS-sensoria, vaan teemme yhteistyötä merkittävien teollisuuden tahojen kanssa, jotta tämä todella saataisiin käyttöön tulevaisuuden autoissa. Sitten toinen pilari, maailmanlaajuisesti kilpailukykyisen sektorin edistäminen. Mitä virasto on tältä osin tehnyt? Olemme päässeet pitkälle viime vuosina lähes 100 FB7 hanketta ja noin 40 Horisontti 2020 hanketta. Tässä pyrimme kehittämään uusia sovelluspalveluita. Mielenkiintoisia uusia ajatuksia on koko joukko. Me autamme uusia yrittäjiä pääsemään mukaan tälle lupavalle alalle. Sitten meillä on myös toinen rooli virastona. Me toimimme katalysaattorina, yhdistävänä tekijänä eri tahojen yhdistämiseksi. Tästä hyvä esimerkki on siviiliilmailu. Muutama vuosi sitten ei ollut vielä mitään valmista. Me otimme mukaan sertifiointitahot, lentokentät, lentokoneiden valmistajat ja niin edelleen. Ja nyt meillä on EGNOS. Kuten sanoin, sitä käytetään nyt laajasti kautta Euroopan. Ja mitä aiomme tehdä sitten tulevaisuudessa virastona? Varmasti jatkamme laajasti työtämme horisontti 2020 puitteissa. Tämä on osoittautunut erittäin hyödylliseksi välineeksi. Ja meillä on myös muita välineitä. Kutsumme niitä perustavanlaatuisiksi elementeiksi. Ne keskittyvät tutkimukseen ja kehitykseen, erityisesti vastaanottimiin. Ne ovat palveluiden markkinoille saattamisessa keskeisessä asemassa. Me teemme työtä myös julkishallinnon kanssa silloin, kun ne pyytävät tukea uusien järjestelmien määrittelemiseksi, esimerkiksi tietullit. Meiltä on pyydetty apua uusien järjestelmien käyttöönotossa. Euroopassa yhä useammassa tietullijärjestelmässä käytetään GNSS-järjestelmää. Sitten kolmas tärkeä pilari on se, että tehostetaan Euroopan autonomiaa avaruuspalveluissa turvallisessa ympäristössä. GNSS-järjestelmästä e ollaan entistä riippuvaisempia, se on osa päivittäistä elämäämme, mutta samanaikaisesti olemme havainneet, että nämä järjestelmät ovat haavoittuvaisia, joten turvallisuusulottuvuus on entistä tärkeämpi. Ja haluan todeta että virastoa voidaan pitää yhtenä päätoimijoista avaruusturvallisuuskysymyksissä. Meillä on Pariisissa turvallisuuskeskus. Siellä työskentelee 30 ihmistä ja he tarkastelevat, tarkailevat ympärivuorokautisesti järjestelmän turvallisuutta. Me keskitymme myös niin kutsuttajien kutsuttujen PRS-käyttäjien turvallisuutta, segmentin, jota käytetään puolustusmarkkinoilla. Eli nämä ovat asioita, joita ei löydy kaupallisilta markkinoilta. Sitten meillä on lautakunta tai taho, joka sertifioi turvallisuusvaatimuksia. Siellä lautakunnassa mukana ovat kaikki jäsenvaltiot, mutta virasto toimi, tarjoaa teknistä asiantuntijuutta ja varmistetaan, että kaikki turvallisuus ja muut vaatimukset täyttyvät. Haluamme siis tehostaa EUn roolia maailmanlaajuisena toimijana, tehostaa yhteistyötä ja eri hankkeessa virastona olemmekin mukana. Me aktiivisesti tuemme komissiota kansainvälisessä toiminnassa. Mutta haluaisin kertoa teille, että olemme saaneet nyt erittäin lupaavia merkkejä, viestejä. Hyvä esimerkki tästä on se, mitä tapahtui viikko sitten. Teollisuuden toimia allekirjoitti sopimuksen Koreassa, jotta lähdettäisiin kehittämään samankaltaista järjestelmää kuin EGNOS. Tämä on teollisuudellemme, mutta koko Euroopalle menestys. Olemme päässeet johtavan asemaan, huippuasemaan esimerkiksi suhteessa Yhdysvaltoihin. Tässä vastaus teidän kysymykseenne. Ja nyt sitten viimeiseen kalvooni. Siinä vedetään yhteen viraston toiminta, näette tämän luettelon, palveluiden tarjonta, markkinoiden kehittäminen, tutkimus ja kehitys, turvallisuus ja tietysti viestintä. Tästä luettelosta näette, että emme keskity raporttien laatimiseen, vaan olemme todella operatiivinen virasto, jolla on voimakas vahva asiantuntijuus. Olemme aika ainutlaatuisia tässä mielessä. Nyt muutamassa minuutissa uskon antaneen teille varsin kattavan kuvan viraston toiminnasta. Vielä aivan lopuksi resursseista. Tiedän, että resursseista ei ole kovinkaan suosittua puhua näinä päivinä, mutta on hyvä muistaa, että kaikki tämä tehdään noin sanan hengen voimin. Ja budjettiimme on noin 4,5 miljardia viimeisen neljän vuoden aikana. Me olemme olleet hieman hankalassa tilanteessa, mutta olemme pääsemässä tästä tilanteesta kyllä yli. Kiitos. It was not... Kiitos oikein paljon. Neljä piste viisi miljardia julkisia varoja 2014-2020 välisenä aikana. Melko suuri määrä. Brilliant. Fine. Uh, thank you very much for your speech. Kiitos paljon puheenvuorosta. Seuraavaksi pyytäisin Roberto Batistania, Italian avaruusviraston ja fysiikan professori Trenton yliopistosta. Nyt voidaan katsoa tätä tilannetta kansallisten avaruusvirastojen näkökulmasta. Euroopan avaruusjärjestö on sääntelevä taho, joten kansallisten avaruusvirastojen näkökulmasta näkökulma avaruuspolitiikkaan ja avaruustoimintaan saattaa olla hyvin erilainen. This introduction. Kiitoksia tästä alustuksesta, herra Busek. Minua pidettiin pohtimaan kansallisten avaruusvirastojen roolista Euroopan avaruusstrategiasta. Avaruus Euroopassa liittyy ainakin kolmen tyyppisten elinten toimintaan. Meillä on ESA, Euroopan avaruusjärjestö, jossa on 22 jäsenvaltiota mukana – Jotkut, kaksi kolme niistä, eivät kuulu Euroopan unioniin. Euroopan komissio, Euroopan unioni on selkeästi täällä edustettuna. Ja sitten meillä on kansalliset virastot, joilla on eri tyyppisiä kokoja, erityyppisiä taustoja, investointi kapasiteettia. Minä viitan tässä erityisesti Italian avaruusvirastoon, koska tunnen sen parhaiten, mutta joitakin näistä kommenteista voidaan verrata myös toisiin virastoihin toisissa valtioissa. Kuinka nämä kolme tahoa sitten toimivat yhdessä? Ja erityisesti ESA, Euroopan avaruusjärjestö, avaruuden osalta on hyvin ominaislaatuinen, koska melkein samat maat ovat samantyyppisten pöytien ympärillä. Siksi nämä kuvatkin tässä ovat sitä havainnollistamassa. Mutta joskus on vaikeuksia, kun pyritään varmistamaan, että päätökset ja toimintapolitiikka vastaavat toisiaan ja että, että resurssit saadaan tulemaan jäsenvaltiosta. Tämä on merkittävä ongelma ja tästä syystä meidän on tärkeää saada tämä uusi asiakirja. Itse asiassa näitä yhdistävä tekijä ovat hallitukset ja nämä kansalliset virastot. Jos tätä mekanismia ajatellaan kolmen elementin mekanismina, on pohdittava, kuinka ne toimivat, kuinka ne vaikuttavat toisiinsa ja kuinka niiden kautta täytäntöön pannaan Euroopan avaruuspolitiikkaa. Tämä on helppo ymmärtää, jos otetaan täältä esimerkkejä, jotka koskevat merkittäviä komission ohjelmia. Viimeisen 50 vuoden aikana ne ovat valtavasti kehittyneet. Viimeisen 15 vuoden aikana esimerkiksi Galileo, Kopernikus ja GNNS ovat tästä onge- eh, esimerkkejä ohjelmasta riippuen. Näiden kolmen tahon vuorovaikutus on erilainen. Esimerkiksi Galileo juuri kuulimme GSAsta, komission taholtaan puhuten palvelusta ja näistä eri kehityskuluista ja pyritään varmistamaan se, että Galilasta saadut tiedot voidaan, niitä voidaan hyödyntää ja voidaan tutkia Galileon jatkokehitystä, kunhan infrastruktuuri on saatu valmiiksi. ESA tässä mielessä on tekninen elin, joka täytäntöönpanee strategiaa ja varmistaa, että näitä satelliitteja voidaan rakentaa ja suunnitella ja laukaista asianmukaisesti ja, ja siellä tehdä työtä palvelujen puolella. Sitten meillä on eri virastot, jotka ovat tekemisissä tämän PRS-puolen kanssa ja Galilean turvallisuuspuolen kanssa. Ne osallistuvat eri operaatioihin ja vai varmistavat, että kansallisella tasolla voidaan palveluja täytäntöpanna, ne myös kehittävät sovelluksia ja varmistavat, että taloudet hyötyvät näistä, har, näistä harjoituksista. Kopernikus esimerkkinä, se on vähän erilainen luonteeltaan. Tässäkin Euroopan komissio määrittelee tärkeimmät kehityslinjat Kopernikuksen osalta satelliitin tuottama big, iso data on voitava integroida hyödyllisesti, sitä voidaan, on voitava käyttää taloudessa. Ja Galilean ja Kopernikuksen käyttöä edistetään Euroopan unionin maissa ja tässäkin Euroopan talous on hyvin tärkeä elementti, jolla oikeutetaan monia näistä argumenteista ESA-toimintaa, satelliitteja, operaatioita, tutkimusta, kehitystä ison datan osalta ja, sovellettujen ja integroitujen sovellusten osalta. Komissio ja jäsenvaltiot saavat sieltä sitten tukea. Jos katsotaan SST, joka on uudempi toimi, eurooppalainen Euroopan komission ohjelma, avaruusesineiden valvonta ja seuranta on kyseessä. Tässä meillä on vain kaksi elementtiä mukana, Euroopan komissio ja kansalliset virastot. Konsortioita perustetaan kansallisten virastojen kesken ja siellä keskustellaan operaatioista ja varoista. Ja, ja silläkin esimerkiksi on 22 ohjelma. Ei ole mitään yhtään yhtä sääntöä, jolla nämä eri tahot tekevät yhteistyötä, vaan tilanteesta riippuen toimitaan eri tavoin. Euroopan avaruusstrategia on ollut erittäin hyödyllinen prosessi. Komissio on mahdollistanut, että kaikki nämä tahot, ESA yhtäältä, jäsenvaltiot, virastot toisaalta, ovat voineet osallistua keskusteluun ja kehittelyyn ja lopulta on saatu aikaan tämä asiakirja, jossa selkeästi määritellään, mitä meillä on ja mihin meidän olisi pyrittävä EUn yhtenäisen edun nimissä. Minusta tämä oli hyvin tehty harjoitus. Siinä on useita pilareja, mitä hyötyä avaruustaloudella on taloudelle, kuinka voidaan edistää Euroopan avaruussektorin kilpailukykyä, maailmanlaajuisesti innovointia ja ja, käytetty, ja myös vahvistettu Euroopan autonomiaa ja avaruuden käyttöä turvallisella tavalla. Kaikki nämä pyrkimykset eh, näkyvät sitten aloitteessa aloittain, alkaen olemassa olevista ohjelmista Galileo, Copernicus ja SST. Ja sitten luonnostella tulevia eh, hankita GovSatcom-laukaisijat eh, ja IOV ja mm, IOD näissä aloitteissa näitä suunnitellaan tulevaisuutta varten ja varmistetaan, että yhteiskunta ja talous voi hyötyä avaruusteknologiasta. ESA e toimii tutkimuslaitoksena ja virasto sitten, virastot sitten yhdistävät nämä eri osat niin, että varmistetaan toiminnan jouhevuus jäsen, jäsenvaltioiden tasolla. Italian ja muiden kansallisten avaruusjärjestöjen panoksista sitten avaruushan muuttuu ja hyvin nopeasti. Tämä kuva osoittaa, kuinka on valmistauduttu nanosatelliittien lähettämiseen suurissa määrin. Tämä uusi sovellus, joka on muuttanut maailmaa ja maan seurantaa. Planet.com on menestystarina 71 nano satelliitteja lähetetty mu- muutaman vuoden aikana. Ja pääomitusta on tullut jopa 350 miljoonaa dollaria pörssin. Sitten on huomioittava myös valtamerta takana kilpailuja ja rakettien käyttö. Ja näiden kustannuksia on pyritty laskemaan merkittävästi. Avaruuspolitiikka on siis kehittynyt paljon viime aikoina ja meidän on varmistettava, että voimme vastata uusiin haasteisiin. Virastojen ja te- teollisuuden on pysyttävä muutosten perässä ja muutettava avaruuspolitiikkaa. Siksi tarvitaan jatkuvaa vuorovaikutusta näiden kolmen elimen välillä niin, että pystymme parhaiten vastaamaan haasteisiin avaruustalous on yksi merkittävistä asioista keskustelussa. Tämä on uusin, uuden tyyppinen lähettymistapa, jossa e, avaruutta käytetään aivan oikein, koska sieltä saadaan paljon dataa, ison datan käyttöä ja palveluja voidaan sieltä hyödyntää. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Dataa ja internetin kautta internetpohjaiset palvelut voivat lisääntyä valtavasti halvoilla hinnoilla ja tuoda valtavasti vaurautta muassaan lyhyessä ajassa, koska kertomit ovat suuria. Onko tämä sitten kuitenkin, kuitenkaan tarpeeksi? Teemmekö tarpeeksi talouden stimuloivaksi? Olemme, stimuloimiseksi olemmeko ajoissa? Olemme, olemmeko oikeilla linjoilla? onko meillä riittävästi resursseja. Sitten kun katsotaan niin toimielinten budjetteja, instituutioiden budjetteja, täällä on jäsenvaltioiden maksuosuudet virastoille ja avaruusjärjestölle ja komissionkin maksuosuudet otetaan mukaan. Me ollaan tässä toisessa, olemme tässä toisessa, toisella asemalla Nasan jälkeen ja Venäjän jälkeen, mutta tämä kyllä riippuu siitä, miten tämä lasketaan, koska meillähän on tämä erikoinen tilanne, Tämä punainen, nämä punaiset ympärät edustavat sekä kansallisia maksuosuuksia, osa niistä ovat ESA-maksuosuuksia, osa komission, joten vähän laskuttaa vasta riippuu se, minkä kokoisia nämä ympyrät ovat. Tämä on ongelmamme. Eurooppa on itse asiassa monien toimien summa ja jotta voitaisiin, voisimme saada aikaan aggressiivista strategiaa ja tarvitsemme hyvin koordinointia toimintaa, ettei tule päällekkäisyyksiä eikä mitään aukkoja, jossa investoinnit eivät tule ajallaan. Italiassa toimimme näin, niin haluamme varmistaa, että myös kansallisella tasolla voimme toimia. Meillä on useita sidosryhmiä, joista haluamme joiden haluamme hyötyvän avaruustaloudesta. Meillä on aivan pääministerin tasolla äh, elin, joissa varmistetaan, että asiat hoituvat ähm, ja eri sidosryhmät tapaavat säännönmukaisesti, jotta varmistetaan, että kansallisen tason avaruuspolitiikka on oikeilla raiteilla. Tämä on onnistunut hyvin, koska äh, vuosi sen jälkeen, kun tähän toimintaan ryhme, ryhdyttiin, hallitus päätti suunnata uutta rahaa erityisrahastoon, jonka nimi on CHIPE, joka koskee strategisia investointeja avaruustalouteen. Ja näin tehtiin, koska tämä oli lupaava ala yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyölle, erityisesti Galileon mahdollisuutta hyödyntämällä. Olen nyt kerta, mitä virasto voi tehdä. Se voi myös tehdä omia tutkimuksiaan. Kansallisessa virastossa voidaan tutkia uusia tutkimuslinjoja, joita, joiden kautta voidaan vahvistaa infrastruktuuria eu tasolla tai voidaan myös edistää tutkimusta ESAn tasolla. ESA pystyy rakentamaan pitkin, suuria monimutkaisia infrastruktuureja, mutta ensiaskeleet saattavat joskus tehdä kansallisen tason virastoilta, joilla on ajatuksia ja tarpeita toimia tietyllä tavalla. Kosmos on hyvä, Kosmo on hyvä, hyvä esimerkki. Meillä on Italiassa yksi ainoa eurooppalainen infrastruktuuri, jota voidaan hyödyntää sekä siviili- että sotilaallisiin operaatioihin. Tämä on hyvä esimerkki on muistettava myös tämä Sentinel 1 esimerkki. Kosmo ja Sentinel 1 hankkeet tekevät täysiä täydentäviä tehtäviä. Jos katsotaan tätä kuvaa Firenzestä, tehän tiedätte, että täällä on tällainen äh, romahtanut jo, joen reuna. Tässä saadaan vertikaalisessa skaalassa millimetrin tietoa siitä, mikä muuttuu, mikä muuttaa muotoa tässä kuvassa. Ja täällähän nähdään, kuinka herkkä Sentinel yksi operaatio on. Sitten meillä on Kosmo. Se on vielä kymmenen kertaa parempi, koska se on kehitetty aivan eri tarkoitukseen. Mutta toisin sanoen käytämme näitä mahdollisuuksia kehittääksemme eri sovelluksia, jotka voivat täydentää toisiaan esimerkiksi Italiassa ja myös euro- eurooppalaisessa infrastruktuurissa. Sitten avaruuteen pääsy. Italialla on ollut jo pitkät perinteet pienten laukaisijoiden kehittämiseksi. Meillähän on Vega laukaisin, Arjan 5 ja Arjan 6 ovat myös eurooppalaisia Tämä on osa integroitua kilpailukykyistä tuottoryhmää. Otamme huomioon myös sen, kuinka koneet ja raketit kehittyvät. Myös ympäristönäkökohdat huomioiden. Ja tarjoamme todella komissiolle välineitä, joilla varmistetaan päänsä avaruuteen. Tässä pari esimerkkiä. Nythän me käydään myös keskustelua siitä, kuinka voitaisiin varmistaa se, että kun meillä on tämä raketti valmiina, joka on kilpailukykyinen maailmanlaajuisesti, kuinka voimme varmistaa, että taloudellisesti prosessi eh, järjestyy Euroopan tasolla niin, että varmistettaisiin se, että institutionaaliset eh, laukaisijat on organisoitu ja myyty sillä tavalla, että markkinoimme siitä hyötyvät pilaamatta kilpailukykyä. Tähän pyrimme komissioa innostamaan. Se on osa eurooppalaisen verostrategian harjoitusta. Ja tässä on yksi esimerkki, kuinka yksi maa voi vaikuttaa Euroopan tason avaruuspolitiikan kehittämiseen. Kiitoksia. Thank you very much for your, for your speech and presentation. Kiitos puheenvuorosta ja esitelmästä. Kysymykset ja kommentit. Marinesku epp nimissä, ole hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kolme kysymystä. On nimeltä Korea Korea seuraa tätä meidän ajatusta. On tärkeää tietää, koska EGNOS kattaa koko Euroopan maaperän. On tärkeää, että kaikki pääsevät käsiksi tähän teknologiaan. Toinen asia, mitä mieltä olette talousarviosta, avaruuspolitiikalle ja varatusta varoista, mitä mieltä olette tilanteen tulevaisuudesta, mitkä ovat Brexitin seuraukset avaruusasioita silmällä pitäen ja mitä mieltä olette näistä ääne, Yhdysvaltain presidentinvalinnan äänestystuloksista? I observation, you understand, yeah. And... Kiitos paljon. Kiitos paljon Marian. Lyhyt, ytimekäs puheenvuoro. Upea. Sanon Naatto, SD-ryhmän nimessä, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kyllä, kysymykset olivat lyhyitä ja selkeitä, mutta en tiedä, saammeko näistä viimeisistä kysymyksistä sitten yhtä selkeitä ja lyhyitä vastauksia. Kiitoksia kahdelle alustusvuoron puheenvuoron pitäneelle. Kiitos myös näistä selkeistä kalvoista ja esityksistä. Haluaisin esittää muutaman kysymyksen selvyyden vuoksi. Ensinnäkin meillä on kovasti kansainvälistä kokemusta ja kysyisin, uskotteko, että neljä strategian pilaria, jotka komissio on esitellyt, johtavat siihen, että Eurooppa todella voi kilpailla kansainvälisessä ympäristössä pystyykö Eurooppa tätä kautta pysymään kehityksen perässä avaruusalalla. Eli miten arvioitte kehitystä muualla maailmassa, siellä missä on myös käytössä avaruusstrategia. Ja sitten toiseksi, pystymmekö va- varmistamaan saman laadun ja sen, että toimimme tasavertaisen toimintaedellytyksin muiden avaruusalan toimijoiden kanssa. Miten tähän pystytään? Sitten hieman äh, kritiikin sijaa kybertoiminta. Miten toimitaan kansainvälisesti, jotta tällaisiin hankaliin asioihin voidaan puuttua. Sitten äh, italialaiselle puhujalle hän tuntee minulle tärkeitä asioita. Ensinnäkin, miten Kiina ja Intia kehittävät omaa toimintaansa avaruusalalla ja miten heidän toimintansa muuttaa avaruuskysymyksiin liittyvää geopoliittista tilannetta. Sitten mitä valintoja Italia on tehnyt jotta kansallista avruusstrategiaa voidaan tehostaa sekä kansallisella tasolla että Euroopan viraston tasolla? Well, below the time limit, fantastic, and as clear as in the... Tässä puhuttiin alle annetun aikarajan ja kästi kuin Madineskukin. Van Bosoit, ole hyvä. ESR-ryhmän edustaja. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos meidän kahdelle, kahdelle puhujalle mielenkiintoisista tiedoista. Puhun Tosinovskin puolesta. Hän joutui lähtemään Prahan aiemmin tänään ja hän pyysi, että esitän kaksi kysymystä täällä. Ne liittyvät Marineskun kommentteihin. Eräs avainasia Euroopan GNSS ohjelman menestykselle on se, että Galileo Galileo-virtapiirit otetaan käyttöön. GSA tässä pyörittää tätä ohjelman toimimista. Ja tehdäänkö tämän asian hyväksi riittävästi? Ja toinen kysymys liittyy tulevaan yhdistyneen kuningaskunnan osallistumiseen Galileo-ohjelmaan. Me olemme sitä mieltä, että yhdistynyt kuningaskunta tulee olemaan meidän vahva ja strateginen kumppani. Näettekö te, että Brexit mahdollisesti vaikuttaa viraston toimintaan tai siihen, mikä on tämä turvallisuus, ulottuvuus tai sitten sen vaikutukset yhdistyneen kuningaskunnan maaperän, maaperällä tapahtuvan toimintaan. Kiitos. On hienoa. Kaikki, jotka ovat kiinnostuneita avaruudesta, puhuvat lyhyesti ja ytimekkäästi. Tämä on minun löydökseni. Děkuji. Já bych dodržel tu stručnost mých předchůd. Kiitoksia. Minäkin puhun lyhyesti, kuten aiemmat puhujat. Minulla on kolme kysymystä. Ensinnäkin. Satelliittiteknologian nykyinen käyttö, kuten e-call, on asia, josta olemme keskustelleet useaan kertaan aikaisemmin. Koska tähän päästään? Sitten suhteet avaruusohjelmien välillä Venäjässä ja Kiinassa. Kollegani kysyi, kollegani kysyi muista asioista, minä kysyn Kiinasta ja Venäjästä ja sitten laukaisijoiden ja rakettien käytöstä, mitä voidaan käyttää moneen kertaan. Because... Kiitos. Upeasti puhuttu. Täällä puhuttiin näin lyhyesti, että minä edun nyt avaamaan oman sanasen arkkuni, puhun ehkä pitempään. Pahoittelut tästä. Ensimmäiselle vieralle. Nämä resurssiongelmat – virastonne kokemat resurssi- ja henkilöstöongelmat. Voitteko muutamalla sanalla avata tilannetta, kertoa hieman seikkaperäisemmin tästä? Toinen kysymys. Te voitte myös turvallisuudesta ja kyberterrorismista. Olemmeko me kiinnittäneet kaikkien huomiota? Tietän, että Galileo siirtyy toimintavaiheeseen piakkoin. Ja kuinka saataisiin avaruuden hyötyjä enemmän yhteisen hyödyksi valistettu. Sevkovcha nosti tämän eilen esiin. Tämä on avaruusvirastoja koskeva ongelma. Ja sitten Batistonille Euroopan avaruus kenttä on melko monimutkainen. Kuinka se saataisiin selkeämmäksi ja johdonmukaisemmaksi? Ja Euroopan avaruusjärjestön rooli. Me kutsuimme Esan Servan itre kokoukseen marraskuun lopulla esitämme virallisen kysymyksen silloin Esalle. Tämä on tärkeä aihe. Viimeinen kysymys. Pääsy avaruuteen muuttuu erittäin nopeasti. Yksityisillä on pian pääsy avaruuteen Yhdysvalloissa. Onko teillä konkreettisia ehdotuksia siihen, mitä avaruuden pääsy on tulevaisuudessa? Ehkä avaruudessa ei ole riittävästi tilaa. Well, anybody else would like Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei ole muita puheenvuoropyyntöjä. Olkaa hyvä. Ilman mikrofonia. So thank you, Mr. Chair. Kiitos, puheenjohtaja. Lähden liikkeelle Marineskun kysymyksestä. Ensinnäkin EGNOXen kattavuus me olemme kehittämässä uutta versiota, joka parantaa kattavuutta kaikkien EUn 28 jäsenvaltion tällä hetkellä. Meillä on kattamattomia alueita itäisessä ja eteläisessä Euroopan osissa. Ongelma liittyy siihen, että jotta täysin kattavuus olisi mahdollista, meidän täytyy mennä Euroopan ulkopuolelle – Meillä on asemaa Pohjoisessa Afrikassa, eikä tilanne aina ole kovinkaan helppo, jos näin voi sanoa. Sitten EUn avaruusmäärärahoista. Riittävätkö ne? Vastaisin tässä vain GNSS-järjestelmään liittyen. Sen tämän kauden määrä rahamäärä pidetään soveliaana, sopivana, mutta jos katsomme tulevia rahoituskehyksiä, on varmistettava, että kaikki elementit, kaikki kapasiteetti säilyy. Meidän on katsottava järjestelmän uutta sukupolvea. Ja tähän tarvitaan entistä suurempaa budjettia. Sitten nämä kaksi hankalaa kysymystä, Brexit ja Yhdysvaltain vaalit. Brexitin liittyy myös toinen Van Bossautin esittämä kysymys. Brexitistä voi sanoa sen verran, että Grow pääosaston linja on se, että emme lähde ennakoimaan – pian alkavien neuvotteluiden lopputulosta. Me kuulumme työryhmään yhdessä komission kanssa ja analysoimme mahdollisia hankaluuksia, joita on edessä, mutta tässä vaiheessa emme toki tee asialle vielä mitään. Eli tämä täältä erää. Omasta puolestani minulla on työtä tehtävänäni Britanniasta tulevien henkilöiden ja resurssien turvaamiseksi. Tähän minä pyrin, vaikka tämä onkin hankalaa. Mitä sitten tulee Yhdysvaltain uuden presidentin valintaan? Jos sallitte, en lähde siitä puhumaan tämän enempää. Kysymys on hankala, mutta Minusta tämä on kuitenkin tärkeää mm, ja syytä muistaa. Suhteet Yhdysvaltoihin. Kävin Washingtonissa hiljattain ja eräs virkamies kääntyi puoleeni ja sanoi, että kymmenen vuotta sitten tilanne Galileon kanssa oli eri. Nyt tunnustamme järjestelmän arvon. Ja nyt on mandaatti aloittaa neuvottelut komission ja Yhdysvaltain hallinnon välillä. Tämä on tärkeää. Maanantaina järjestetään Prahassa ensimmäinen neuvottelukokous. Ja tämä on tunnustus Euroopalle siitä, että joitakin vuosia tehdyt päätökset olivat oikeita. Sitten Zanonaton kysymyksiin. Ovatko neljä strategian pilaria sopivia kansainväliseen kilpailuun? Kyllä uskon, että näin on. Batiston viittasi se on täsmällinen, kunnianhimoinen e, ja totta kai se täytyy nyt saada näkymään konkreettisena toimina, mutta uskon, että Sieltä löytyy kaikki olennaiset elementit, jotta voimme olla maailmanlaajuisten avaruusmarkkinoiden etulinjassa. Ja mitä voisimme sitten tehdä, jotta kilpailukyky paranee verrattuna muihin merkittäviin avaruusvaltoihin? Batiston on viitasi tähän. Uskon, että Eurooppa edelleen on pirstaloitunut. Tämä näkyy kansallisella tasolla, mutta salika minun sanoa, että mielestäni tämä pätee myös eurooppalaisen tason. Me voisimme toimia paremmin eurooppalaisestikin. Me olemme jakaneet avaruuskysymykset eri pääosastoille. Aina ne eivät tiedä, mitä muissa pääosastoissa tehdään. Ja mielestäni on tehtävä jotakin, jotta voidaan tuoda enemmän tietoisuutta siitä, mitä avaruuskysymyksillä voidaan tehdä eri aloilla, kuten raideliikenteessä, meriliikenteessä ja niin edelleen. Eli eri toimijat pitäisi paremmin linkittää toisiinsa. Sitten Zanonato kysyi eri turvallisuuteen liittyvistä kriittisistä kysymyksistä. Ja myös Busek taisi kysyä samansuuntaisista asioista. No, keskityn tässä GNSSään. Avaruutta koskeva vastaus olisi laajempi, mutta jos katsotaan GNSS-järjestelmää, puhumme aina turvallisuudesta ja riskeistä. Emme voi olettaa voivamme eliminoida koko ongelmaa. Uskoakseni järjestelmä on suunniteltu oikein, jotta näihin uhkiin voidaan pureutua. Mutta täytyy muistaa, että turvallisuusuhka ei ole aina sama. Ei se nyt päivittäin muutu ja vaihdu, mutta melkein. Eli pitää pystyä seuraamaan uudenlaisia uhkia. Ja tämä on se hankaluus, jonka tässä näen. Mutta haluan korostaa sitä, että GNSS-työssä tähän asiaan kiinnitetään kosolti huomiota. Ja kaiken kaikkiaan pärjäämme mielestäni tässä asiassa hyvin. Sitten Van Bossautin kysymys näistä biirisarjoista, chipsets kysymyksestä. Kaiken kaikkiaan tällä hetkellä siis 40 prosenttia erilaisista laitteista ovat sellaisia, että niissä voidaan käyttää Galileoa. Me toimimme tässä Yhdysvaltojen kanssa, Kanad- äh, asialaisten kanssa. Euroopassa tilanne ei ole yhtä hyvä valitettavasti. Meillä on vain yksi merkittävä taho, ehkäpä tämä on alue, jolla Euroopan pitäisi toimia laajemmin. Meillä on budjetti miljoona, 100 miljoonaa euroa, jolla kehitetään näitä vastaanottimia. No riittääkö tämä ei varmaankaan, koskaan rahat eivät riitä. Me emme Euroopassa investoi kovinkaan paljon vastaanotin ja sovellus kehitykseen verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Eli tulevissa rahoituskehyksissä tässä asiassa voisimme tehdä enemmän. Brexit-kysymykseen jo vastasinkin. Sitten viimeinen kysymys resursseista, herra Busek totesin, että meitä on 103 henkilöä töissä virastossa tänä vuonna. Ja jos katsotaan, minkälaisia summia hallinnoimme ja eri tehtäviä, joita virastolla on, niin voin sanoa, että tilanne on koko ajan varsin hankala. Me olemme hyvin riippuvaisia konsultointipalveluista, ulkoistetuista palveluista. Tämä ei budjetin kannalta ole mitenkään järkevää. Ja lopuksi käy myös niin, että osaaminen, tietotaito ei pysy virastossa. DG-pääosaston budjetilaatiossa pitäisi pystyä katsomaan tarkemmin tasapainoa työn, työtaakan, resurssien ja muiden kysymysten välillä. Sitten viestintä. Tämä on aina hankalaa. Meidän pitää viestiä eri yleisöille niistä eduista, joita varusalalta GNSS saadaan – Meillä tästä esimerkki. Ehkä näitte täällä jonkinlaisen kupolin. Se on matkustanut kautta Euroopan. Siinä on käynyt miljoona vierailijaa. Se oli esimerkki siitä, miten voimme tehdä yhteistyötä ja saada näkyvyyttä myös julkisen yleisen keskuudessa. Kiitos paljon, Batista. Um, ähm, so I will äh, address... Kiitos paljon vastaan näihin kysymyksiin, joihin Dedoride ei vielä vastannut. Budjetti. Monet analyysit ovat osoittaneet, että avaruuteen investoiminen – tuottaa takaisin 6-7-kertaisen määrän riippuen mihin investoidaan, mihin käyttötarkoituksen. Tämä on melko pitävä tulos. Tämä on tehty useassa eri maassa. Tämä on selkeä osoitus siitä, että investoinnin avaruuteen kannattaa. Se on taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti hyödyllistä. Talkot osoittavat, noin 500 miljoonan asukkaan alue, puolet suurempi kuin Yhdysvallat väestöllisesti ja merkittävästi isompi kuin Venäjä, niin me voisimme investoida enemmän. Taivas on rajana. On paljon eri toimintoja, joita voidaan aloittaa avaruuteen, niin avaruus voi tuoda parannuksia elämänlaatuun. Se kannattaa. On tärkeää, että enemmän resursseja on saatavilla. Tätä tulisi katsoa avoimin mielin. Tämä budjetti on historiallinen jänne. Komission mukaan tuleminen on muuttanut tilannetta täysin noin kymmenen vuotta sitten, mutta meillä on vielä paljon kurottavaa umpeen verrattuna vaikka Yhdysvaltoihin. Donald Trump. Saavuin juuri Yhdysvalloista. Näin kun ihmiset itkivät kadulla. No en nyt sentään, mutta... 50 miljoonaa äänesti häntä Yhdysvalloissa. Mielenkiintoinen yö. No, mietin tätä tilannetta, kun palasin. Asiat tulevat muuttumaan eittämättä saa nähdä kuinka paljon. Eräs asia on hyvä pitää mielessä. Euroopalla on nimittäin Euroopalle on haastava, että se joutuu tekemään monia asioita yksin, vaikkapa avaruuden suhteen, varsinkin mitä talouteen tulee. Tämä on haaste, mutta tämä on myös mahdollisuus. Ja SST, PRS, Galileo ynnä muut NRT-tarkkailu jopa, niin nyt olemme kenties enemmän omillamme. Meidän tulee näitä asioita miettiä positiivisin, positiivisella asenteella. Ei tämä välttämättä ole mikään pelkästään ongelma. No sanonaton kommentit. Avaruusstrategian pilarit, ovatko ne oikeat? Olen sitä mieltä, että komission ponnistelut tämän strategian laatimiseksi, niin tässä on onnistuttu mielestäni hyvin. Me osallistuimme moniin kokouksiin muiden virastojen kanssa. Mielestäni tämä on erinomainen lähtökohta. On kuitenkin pidettävä mielessä, että avaruus Euroopassa. Sillä on melko lyhyt historia. Se alkoi Lissabonin sopimuksesta viimeisen vuosikymmenen aikana. Tilanne on edistynyt. Me olemme kehittyneet aivan harppauksen ja saavuttaneet hyviä tuloksia. Tämä on uusi asia. Tämä on hyvä asiakirja. Tulevat vuodet tulevat näyttämään paljon. Tilanne muuttuu paljon. Niistä monista asioista, jotka strategian on otettu mukaan, niin ne, niin minun huolestuttaa ei välttämättä raha. Rahaa saa poliittisen päätöksen lisää, ei teknologia. Euroopassa on erinomaista teknologiaa, erinomainen teollisuus, joka on jakautunut useisiin eri maihin. Ihmiset ovat hyvin koulutettuja. Eniten minua pelottaa tämä riskejä pelkäävä asenne liittyen investointeihin, taloudellisiin aloitteisiin, seurauksiin. Onko rohkeutta ottaa riskejä, jotta saavutetaan jotain? Minua pelkää tämä epäonnistumisen kulttuuri. Jos epäonnistuu, kuolee, silloin on yksin ulapalla. Mielestäni on hyvä, että ja ottaessa epäonnistuu toisinaan. Tämä on mielestäni kaikkein merkittävin asia. Mikäli tätä riskien pelkäämistä ei muuta, niin Euroopassa kenties joista maista, joista kulttuurista voidaan saada toisenlaista ajattelutapaa. Toiset kulttuurit voivat kenties stimuloida toisia toimintakulttuureja, mutta mielestäni tämä riskien pelkääminen, siitä irrottautuminen, se, että pystyy nopeasti tarttumaan nopeasti muuttuvan avaruusmaailmaan, niin se on kaikkein tärkein asia. Kiina ja Intia. Tämä on osa mielestäni tieteen ja teknologian mahdollistavaa kosketusta diplomatian avaruusdiplomatia on vahva keino luoda siteitä, luoda siteitä vaikeina aikoina, muureja ja esteitä ylittäen. Tämä voi parantaa yhteistyötä muilla aloilla. Viestini Kiinalle on se, että tehdään yhteistyötä tutkimuksen, tieteen kanssa siten, että mennään Marsiin ja muuallekin. Tämä avaa taloudellisia, teollisia ja poliittisia mahdollisuuksia. Joten meidän pitäisi vahvistaa näitä siteitä. Italiasta sanonut, että kysyy kysymyksen, no minä vastasin ja me pyrimme saamaan yleismaailmallisemman koordinoidumman lähestymistavan – Tämä toimi hyvin. E, Italian avaruusviraston rahoitus on kasvanut. Uusien varojen annettu käyttöömme ja tässä on stimuloitu julkisyksityistä yhteistyötä. Sitten puheenjohtajan kysymys. Kyllä. Euroopan avaruuskenttä on monimutkainen. Mutta yksi kommentti. Ennen Lissabonin sopimusta, ennen kuin EU astui peliin, oli ESA ja kansalliset virastot. ESAn rooli oli selkeä, avaruusvirastojen, kansallisten avaruusvirastojen rooli oli selkeä. Avaruusvirastot rahoittivat ESAa siten, että oli riittävästi resursseja, jotta voidaan kehittää teknologioita, löytää uusia asioita. Tämä ei ollut mahdollista yhden viraston tasolla. Sitten kun EU on astunut mukaan kunnianhimoisilla ja tärkeillä strategioilla, niin minä olen sitä mieltä, että tässä on tietty kilpailutilanne, joka on jäänyt kytemään. Ja mikäli me emme pyri selkeyttämään kaiken rooleja siten, että Esan ei tule pelätä komissiota ja komission ei tule aliarvioida Esaa, niin tämä voi tuoda ongelmia. Olen melko nuori tälle toimintakentällä. Minä voin tuoda uusia näkemyksiä tähän. Kenties olen väärässä, kenties en. Mutta minä koen, että tärkeä uusi toimija on tullut mukaan toimintakentälle. Tasapaino muuttui ja sitten kaikkien rooleja ei selkeästi määritelty. Minä olen sitä mieltä, että Esalla on valtavasti potentiaalia ja se on teknologian osaamisen, tutkimisen, etsimisen, vertailukohde, ja se voi auttaa komissiota saavuttamaan tärkeät tavoitteensa. Sillä on tekninen osaaminen. Komissio hakee teollisuudelle yhteiskunnalle hyötyjä. Mutta näitä rooleja ei ole selkeästi jaettu. Komissio on kantanut kortensa keko, mutta tässä ei ole näitä rajoja määritelty uudelleen, ja tämä on hieman vaikea tilanne. Voisinko kysyä niin tätä ESAsta Euroopan komissiosta Tästähän te puhuitte, mutta entäs GSA? GSA Sitting with us. Of course. a very good. GSA. Se on ponnistelu, jonka komissio on tehnyt, jotta se olisi teknisesti toimivaltainen tietyllä alueella. Ei tässä mitään huonoa ole. Galileo on eurooppalainen infrastruktuuri ja ESA kenties pyörittää tätä. Ei tässä ole mitään erityistä, mutta tämä on niin suuri ja kriittisen tärkeä omassa roolissaan, niin siksi on aivan normaalia, että EU on perustanut oman viraston tätä varten. Se on täysin ymmärrettävää. ESA mielestäni ei kilpaile tästä siten, että se olisi siis kuulisi sen vastaavalueisiin. E Täällä sanottiin, että GSA on sääntelevä elin, hieman kuin komissio. So from the governance point of view, yes. So indeed, uh... Hallinnon näkökulmasta kyllä. Meidän sidosryhmiämme ovat jäsenvaltiot ja komissio. Mutta tärkeää on, että keskitymme virastona operaatioihin, toimintaan ja palveluihin, kun taas toinen virasto kehittää järjestelmiä, joten me tavallaan otamme järjestelmän ja keskitymme palveluihin, joten tässä mielessä ei synny varsinaista kilpailua ESAN kanssa. On myös muita esimerkkejä, joista nämä erot näyt näkyvät. EU MedSat 20 vuotta sitten se oli jonkinlainen spin-off, joka tuli ESAsta. European Space Agency. Toisin sanoen Euroopan avaruusjärjestö ei ole sääntelyelin, eikö niin? No. no. Se ei ole sääntely, ei sääntely. Okay. I think he has a important role in making industrial... Sillä on tärkeä rooli, kun se luo teollisuuspolitiikkaa – mutta ei se ole sääntelyväline. And let me just, if I can. Yes, of course, absolutely. Yeah, absolutely. Uh, um, um, if, uh... Vielä yksi kommentti. Pääsy avaruuteen, yksityisten pääseminen avaruuteen, tämä mainittiin. Tämä oli eräs konkreettinen asia, joka nousi esille. Raketin laukaiseminen, niin minun on vaikea kuvitella, että siitä tulisi kannat, kannattavaa toimintaa. Se, kuinka paljon raketteja tulee lähettää siten, että siitä tulee kannattavaa, niin 10 kymmenen laukaisua vuodessa ei riitä sata, voisi riittää, kukaan ei laukaise sata rakettia kuitenkaan. Kyseessä yhtiöiden on tehtävä voittoa, muuten ne hajoavat talous siten, että julkinen rahoitus on jollain tavalla mukana. Space 6, niin tässä on kaksi eri hintoja. Nasalle on toinen hinta, sitten kansainväliselle asiakkaille on toinen hinta. 2014 ministeri kokouksessa ESAN ja teollisuuden kanssa me päätimme, että me kohtamme markkinoiden tarpeita ja haasteita. Me teemme sellaisen siirron siis siten, että teollisuus ottaa tässä vetovastuuta. Tässä on vielä joitain ongelmia, mutta 2020-2021 vuodesta lähtien, niin sitten kantorakettien palveluntarjoajat ovat omillaan tässä saadaan enää vähän julkista tukea. Toimiiko tämä mekanismi vai ei? No, se on kysymys, jota komission tulisi käsitellä vakavasti ottaen. Komissio käyttää kantorakettia to, toimielinten tarkoitusperin. Se on suuri asiakas. Tämä on kysymys, jota on kysyttävä rehellisesti – eurooppalaisten pääsy avaruuteen on sellainen, että siitä voidaan tinkiä, se on tarpeen. Mutta tämä liiketoimintamalli on sellainen, että sen on toimittava. Mikäli liiketoimintamalli ei toimi, koko korttitalo tulee sortumaan Kiina, Venäjä, Yhdysvallat ja jopa kaikkein hurjimmat riskipääomasijoittajat seuraavat tiettyä liiketoimintamallia, niin meilläkin on oltava jonkinnäköinen liiketoimintamalli. Would like to, to add... Kiitoksia. Haluatteko vielä lisätä kysymyksiä, edustaja Kodici? This my questions. Niin, että ehkä ymmärtäneet niin ehkä tulkkauksesta johtuen. En ole varma, jos teille sopii, niin voisin toistaa kysymykseni eh, englanniksi, ranskaksi, saksaksi, espanjaksi, millä vaan kielellä. Ensinnäkin tästä, eh, miten sanotte tästä e-callin, there e-callin käytöstä? Ja sitten kuinka monta nykyistä satelliittia Galileo-ohjelmalla on nyt avaruudessa? Ja kolmas kysymys, mitkä ovat avaruusohjelmien suhteet teidän virastonne Venäjän ja Kiinan välillä? Mikä tällä hetkellä on tilanne? Ja sitten vielä kolmas kysymys. Uudelleenkäyttö. Raketit, laukaisijat, moottorit, tankit ja niin edelleen Kiitoksia. Uh, thank you very much. Even more questions at the beginning. No, tässä oli jo ennemminkin, enemmänkin kysymyksiä kuin alkaisemmin. Tämä on aivan epäreilua. Niin, olkaa hyvä, lyhyet vastaukset, kiitokset. Number two. Maybe I can... Meillä on paneeli kaksi vielä. No ehkä voisin ottaa nämä kaksi ensimmäistä kysymystä lyhyesti ja pahoittelen, etten, etten ottanut näitä kysymyksiä. Minulla oli ehkä joitakin ongelmia tämän tulkkauksen kanssa. Kaksi kysymystä. Ensimmäinen niistä koskee e-callia. Hyvä pointti ja sen kautta voinkin sanoa, että meillä on suuret odotukset ikl asetuksen osalta. Se merkitsee, että vuonna 2018 kaikki autovalmistajat Euroopassa käyttävät Galileo vastaanottimia autoissa. Voin kertoakin, että olemme laajoissa keskusteluissa autonvalmistajien kanssa. Tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka sääntelyn avulla voidaan auttaa markkinoita markkinoiden äh, Galileon haltuunottoa. Joten kiitokset tästä kysymyksestä. GNN, GNSS on tässä hyvässä asemassa. Ja, ja, ja todella tähtäinen on nyt vuodessa 2018. Kuinka monta satelliittia meillä on? Tällä hetkellä on 14 satelliittia veruudessa ja ensi viikolla 17. päivä on ensimmäinen ensi, to, kokonaisen satelliitin laukaiseminen Ranskan Gujanassa. Tämä on ensi, tärkeä koska se on ensimmäinen kaiken kaikkiaan. Eli tämän vuoden lopussa meillä on siis 18 satelliittia ensi vuonna niitä tulee lisää, joten nopeasti mennään eteenpäin. Thank you for repeating the question because indeed I had a similar uh, problem with it. So uh, we are, you asked about our kysyitte yhteistyöstämme Venäjän ja Kiinan kanssa. Kiinan kanssa Teemme tieteellistä yhteistyötä kahdella alalla. Kuukartoitus ensinnäkin. Tässä käytetään kiinalaisten kuutarkkailijoiden hankkimaa tietoa, dataa. Ja sitten meidän kuukartoittamisasiantuntijuuttamme, jotta todella voidaan tehdä mahdollisimman pitkälle meneviä kuukarttoja. Ja sitten Toinen on tällainen satelliittiväline, jolla etsitään erilaisia viitteitä säilmiöistä tai muista, kuten maanjäristyksistä. Tässä teemme yhteistyötä Kiinan kanssa, jotta voimme toimia uudella tavalla yhdessä. Sitten miehitetty avaruusasema. Italia on kerännyt tästä asiasta merkittävää kokemusta. Ehkä tätä voitaisiin jakaa Kiinan kanssa. Sitten Venäjän kanssa keskustellaan erilaisista ilmasto- ja ympäristösovelluksista laaja-alaisesti – No tässä tutkitaan er-, erilaisia sääilmiöitä yhteydessä ilmastonmuutokseen. Sitten ESA katsoo esimerkiksi prometheus ohjelma, Se on yksi välineistä, jota voitaisiin käyttää Arjan seitsemän kaltaisen hankkeen lailla kustannusten vähentämiseksi. Kiitoksia molemmille puhujille erittäin hyvistä puheenvuoroista ja kysymyksistä. Tämä oli oikein kiinnostavaa ja nyt menemme seuraavaan paneeliin. Herra Tortora ja herra Brunario. Pyydän teitä molempia istumaan tänne puhujakorokkeelle, jos teille sopii. Aloitamme R. Tortorasta. Hän on ES, ESPin johtaja, Euroopan avaruuspolitiikan laitoksen johtaja. Tämä ei ole vielä virasto. Se tulee ensi kerralla tänne valiokuntaan. Nyt meillä on todella kyseessä avaruuspolitiikan laitos. Tutkimusta siellä tehdään, tieteellistä tutkimusta, teknistäkin ehkä Ehkä myös keskeistä tutkimusta, innovointia, jotain tämän tapaista olisi kiinnostavaa kuulla teiltä avaruuspolitiikan laitoksesta. Very much, Mr. and I'm very happy to be... Kiitos, herra Busek. On suuri kunnia olla täällä puhumassa. Minut nimettiin tehtävän vasta muutama kuukausi taaksepäin. Euroopan avaruuspolitiikan laitos on periaatteessa ajatushautama, joka on omistautunut, omistautunut pohtimaan ja tutkimaan haluttuja lopputulemia koskien Euroopan avaruuspolitiikkaa, mutta me kartoitamme myös, mitä muuta tapahtuu, mitä muualla maailmassa tapahtuu. Me työskentelemme Viinissä, tämä on erittäin hyvä paikka tämän tyyppistä toimintaa silmällä pitäen. Siellä on ikkuna avoinna maailmaan yhdistynyt kuningas, yhdistynyt kansakunnat toimii siellä ja siellä on myös paljon kansainvälisiä keskusteluja ja neuvotteluja liittyen kansainvälisen avaruuslainsäädäntöön, joten tämä kenties hieman selventää laitoksemme toiminnan tavoitteita, jota täällä edustaa. Minun tehtävänä täällä tänään oli puhua kilpailukyvystä. Ennen sitä haluaisin aloittaa kiittämällä. Kiitokset esitellään esitelmän päätteeksi. Useimmiten minä haluan kiittää varapuheenjohtaja ja komission jäsen Bienkowskaa, Gropa-osastoa, Euroopan avaruusjärjestö ja jäsenvaltioita. Haluan kiittää siitä, että avaruus on otettu EUn poliittisen agendan kärkihankkeeksi eräistä niistä, eräksi niistä vuonna 2018. Tämä Euroopan avaruusstrategia-asiakirja on kyllä hyvin ajankohtainen asiakirja. Haluan kiittää parlamenttia tuesta tässä prosessissa koska tässä on erittäin suuret panokset kyseessä. Mutta en puhu tästä enempää, puhun kilpailukykyyn liittyvistä asioista. Kilpailukyvyn suhteen on ensinnäkin määriteltävä, mitä se tarkoittaa ja mikä on panoksena. On menty hieman pidemmälle kuin tämä pelkkä kilpailukykysana. Tämä ei välttämättä ole mikään selkeä arvo, tämä on suhteellinen arvo on kilpailukykyinen suhteessa muihin. Ei voi sanoa, että on kilpailukykyinen kerran ja iänkaikkisesti, jos ei voi saavuttaa tietää kilpailukyvyn tasoa ja sitten ikään kuin jää sille tasolle, vaan pitää kiinnittää myös huomiota kilpailijoiden toimintaan, omien kilpailijoiden toimintaan, siihen, mitä kilpailijat tekevät ympäri maailman. Ja tästä syystä johtojen kilpailukykyä on parannettava jatkuvasti. Se on loputon peli. Tämä, tämä, tätä tulee jatkaa ikuisesti. Tämä saattaa olla hieman lannistava, mutta näin se vaan on. Ja vaikka omat kilpailijat ovat paikoillaan, ja näinhän ei ole tällä hetkellä sitä suuremmalla syyllä, tulee olla entistä aktiivisempi. Ja eräs vaikeuksista, jotta tähän kilpailukykykysymykseen löydetään tehokas ratkaisu, niin on se, että arvioi, missä itse menee tietyllä hetkellä. Mitään muuta keinoa ei ole, jos ollaan kilpailla kansainvälisillä markkinoilla. Ja Tämän oletuksen perusteella voidaan sanoa, että kohtuullisella luottamuksella, itseluottamuksella, niin me voimme kyllä sanoa, että Euroopan avaruusteollisuus on kilpailukykyinen. Se osoitetaan aina, kun sille tarjotaan mahdollisuutta kilpailla avamilla ja reiluilla markkinoilla – ja nämä ovat kaksi tärkeää tavoitetta. 40 prosenttisesti 40 prosenttia teollisuuden myynnistä tapahtuu kaupallisilla markkinoilla vuonna 2015 ja se on melko ennennäkemätön luku. No, kilpailukyky on teollisuuteen liittyvä asia. Puhutaanpa vaikkapa tieteestä. Kukaan ei sanoisi, että tiedeyhteisöä pitäisi, niitä pitäisi kysyä, mikäli halutaan päättää, mitä tiedekentällä tapahtuu. Mutta mitä, kun kilpailukykyyn tulee, niin silloin monet haluavat sanoa sanottavansa. Mikäli haluaa puuttua kilpailukyvyn ongelmiin, niin silloin on luotettava teollisuuden tekemiin tarvekartoituksiin. Ja minä olen sitä mieltä, että kukaan muu kuin teollisuus ei voi selkeästi arvioida niitä prioriteetteja, joita on jostain päätettävä, mikäli haluaa puuttua kilpailukykyyn, mikäli haluaa puuttua muihin kuin kilpailukyvyn tavoitteisiin, mitkä ovat äh, toimielinten tavoitteet tulevaisuudessa, niin silloin voidaan kuulla muita toihan. Mutta mikäli halutaan käsitellä kilpailukykyä, niin sitten teollisuuden tulisi toimia kaapelimestarina. Ja näissä prosesseissa, joita on käynnissä, kun suunnitellaan julkisia etenemissuunnitelmia koskien tutkimusta ja koulutusta – niin teollisuutta kyllä kuunnellaan, mutta ei enempää. Ja tässä tulisi kuulla kyllä hieman herkemmällä korvalla teollisuutta. Ja enemmän teollisuuden rooli tulisi olla merkittävämpi kuin ainoastaan tällainen viitteellinen rooli. Jos halutaan tukea kilpailukykyä, niin tämäkään ei ole mitenkään helposti määriteltävissä tämä tehtävä. Eli mitä tarvitsee tehdä? julkista apua? Tarvitaanko julkista apua? No, vastaus tähän on se, että meillä tulee olla tasavertainen pelikenttä verrattuna kilpailijoihin. Mitä tämä tarkoittaa, miksi tämä pelikenttä on niin epätasainen? Tässä on sisämarkkinoiden koon välillä on merkittävä epäsuhta, verrattuna muihin maailman alueisiin. Ja tämä institutionaalinen tarve Euroopassa on melko lailla pienempi verrattuna Yhdysvaltoihin, mutta tässä voitaisiin mainita Venäjä, Kiina, Japani, mikä tahansa muu avaruusteollisuus tienaa kaupallisilla markkinoilla 43 prosenttia omistaa omasta liikevaihdostaan institutionaalisilla markkinoilla saadaan liikevaihdosta 57 prosenttia. Tämä on ennen kuulmatonta. Yhdysvalloissa vastaavat luvut institutionaalisista markkinoista Yhdysvalloissa kahdeksan, Venäjällä miltei sata, Kiinassa sata, Intiassa ja Japanissa samoja lukuja myös. Joten tämä institutionaalinen kysyntä niin se on melko alhainen. Se ei vastaa tätä Euroopan painoarvoa edes millään tavalla. Toinen kysymys. Mistä oikeastaan on kyse? Mistä, mitä on saavutettava? No, tässä on oltava, teollisuudella on oltava avoin pääsy kaikkein parhaimpaan teknologiaan – Eli meidän on tarjottava kaiken parasta asiakkaillemme. Mikäli yritys ei kykene tarjoamaan parasta, niin silloin ei enää ole toimia markkinoilla. Oli kyseessä mikä asiakas tahansa, valtiollinen tai vapaiden markkinoiden. Ja tämän tulee toimia taustaajatuksena ajurina silloin, kun luodaan näitä toimintasuunnitelmia ja strategioita. Kuinka tämä voidaan saavuttaa tämä tilanne? No, minä sanoisin, että meidän on luotettava teollisuuden arvioon eri tarpeista. Euroopassa tällä hetkellä, Euroopassa ollaan tällä hetkellä suotuisassa olosuhteessa, en tiedä mitään muuta maailmankolkkaa, jossa teollisuuden toimijat voivat istua saman pöydän ääreen ja he voivat löytää yhteisymmärryksessä oikeanlaiset etenemissuunnitelmat liittyen eri teknologioihin. Ja tämä on sellainen asia, josta, jota meidän tulisi käyttää hyödyksi. Sitten on myös tämä yksityistämis, tämä priorisoiminen, ja se tulisi tehdä sektorikohtaisesti siten, että onko maailman maapallon tarkkailu – tärkeä rooli vai navigointi tärkeä rooli vai mikä, mikä on tärkeä asia. Mutta tietyillä osaloilla ja tietyillä sektoreilla teollisuuden on mahdollista löytää prioriteettilista. Lisäksi on tärkeää, että saavutetaan kansan, julkisissa tutkimus- ja koulutushankkeissa korkea teknologinen, teknologisen valmiuden taso. Silloin kun halutaan puuttua kilpailukykyasioihin, niin sitten julkiset tutkimus- ja koulutushankkeet eivät olekaan teknologiselta valmiudeltaan niin hyvällä tololla kuin tulisi. Teollisuus tarvitsee oman kilpailukyvynsä tueksi, eivät suinkaan ja mitä muuta kuin tuotteita. Ei teknologiaa, vaan tuotteita. Ja tämä kysyntä, institutionaalinen kysyntä, on pienempää kuin mikä Euroopan talouden koko on, mitkä talouden olosuhteet ovat. Joten tätä silmällä pitäen sisämarkkinoiden luominen avaruustuotteille, sikäli kun komissio mainitsee Euroopan avaruusstrategiassa, niin tämä on kyllä erittäin hyvä aloite. Monet muut asiat ovat mahdollisia. On mahdollista antaa vaikkapa muuta kuin rahallista tukea. Myös se on tervetullutta. Tämä avaruusdiplomatia, tämä on myös asia, joka nostetaan esille. Tämä on hyvä ajatus avaruusrahoitusmahdollisuus se on myös tärkeä tuki PK, yhtä tärkeä kuin vaikkapa tuki PK-yrityksille. Myös muut taloudelliset ulottuvuudet ovat merkittäviä. Budjettien ennakoitavuus, poliittinen ennakoitavuus, infrastruktuurin turvallisuus, poliittisten järjestelmien vakaus, nämä ovat kaikki ehtoja, joiden on täytyttävä, mikäli todellakin haluaa stimuloida julkisia yksityisiä investointeja tälle sektorille. Nämä ovat ennakkoehtoja. Ja lisäksi on löydettävä innovatiivisia julkisten hankintojen järjestelmiä. Tämä liittyy myös siten, että on vahvat siteet eri avaruusvirastojen välillä. Palaan tähän myöhemmin. Tässä vaiheessa Tämä SpaceX-asian taustalla ensimmäistä kertaa avaruuskuljetusten aikakaudella Yhdysvaltojen liittovaltion hallinto päätti, että se ei enää olekaan kaikki voiva asiakas, joka määrittelee tekniset vaatimukset ja muut kehityksen yksityiskohdat siten, että se onkin kuluttaja. Ja tällä oli erittäin paljon seurauksia avaruusteollisuuteen ja näiden toimijoiden toimielinten välisiin suhteisiin. Ja nyt on katsottava, kuinka pitkälle Eurooppa on valmis menevän tämän tyyppisessä vastaavassa siirrossa. Ja kehitykset tulevat olemaan äärimmäisen mielenkiintoisia. Ja ihan loppu puheenvuorona, koska olen tainnut käyttää koko puheaikani. Minä haluaisin lopuksi mainita muutaman aiheen, jotka eivät ole nykyisessä avaruusstrategiassa esillä. Ne voisivat olla mielenkiintoisia ajatellen avaruusstrategian tulevia kehityksiä. Avaruusturvallisuus on erittäin tärkeä asia, koska tämä on uhka. Avaruuteen lähetetään erittäin paljon uusia asioita, siellä on paljon toimijoita. Lisäksi tämä tällainen piilo asevarustelu on asia, josta en ole koskaan kuullut eurooppalaista kantaa. Ja tämä on kyllä asia, joka on huomioitava. Tässä muodostan nyt kyberavaruuteen liittyvän mm, aasinsillan Arjan kuusi ja Vega, ne ovat hyviä kantoraketteja, ne ovat hyviä välineitä, joita voidaan puuttua näihin eri tarvesäikeisiin, joita on kantorakettien suhteen. Mutta nyt ei puhuta näistä pienistä kantoraketeista, erittäin pienistä kantoraketeista, joiden avulla lähetetään pieniä satelliitteja, ja nämä markkinat ovat räjähtämässä. Onko Euroopalla varaa jäädä tämän kilpailun ulkopuolelle? Lisäksi onko näillä institutionaalisilla toimijoilla jalansia tässä, vai pitääkö tämä jättää yksityissektorille? Tämä on asia, jota tulee myös pohtia, pohtia. Ja sitten nämä erittäin raskaat kanturaketit. Tällä hetkellä on ainoastaan yksi maailmassa, joka on kehitteillä Yhdysvalloissa, mutta olisi mielenkiintoista tietää, mikäli halutaan olla mukana kansainvälisessä yhteistyössä vastaisuudessa? Pitääkö tässä ainoastaan hank- tehdä näitä hankintoja muilta tämän raskan kanturaketin suhteen vai miten tässä tulisi toimia? Sitten lisäksi toimijoita on yhä enemmän. Tämä hallinto tulee olemaan tulevaisuuden kysymys. Nimittäin loppujen lopuksi ilmaa hallinnoidaan, ilmatiloja hankinnoidaan, niin myös avaruutta tulee hallinnoida. Sitten aivan vihoviimeisenä huomiona avaruustutkimus. Tällä hetkellä me emme tiedä, mitkä ovat Euroopan tavoitteet kansainvälisellä pelikentällä. Tästä puhutaan erittäin paljon ja kenties Euroopan olisi hyvä osa tätä. Kiitoksia. Seuraava puhuja tosissa paneelissa on herra Brunario. Hän on Romanian avaruusviraston puheenjohtaja ja entinen kosmonautti, vai kenties nykyinenkin. No, 35 sit, vuotti sitten kosmonautti. No, piti kysyä kuitenkin. Meitä kiinnostaa suuresti teidän kommenttinne ja teidän puheenne. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä puheenjohtaja, hyvä yleisö. Olen tämän planeetan sadas kolmas ihminen, jolla on ollut mahdollisuus nähdä maapallon kauneus ulkoavaruudesta. Maapallon ainutlaatuinen ylhäältä käsin. Ei näy rajat, ei intressit, ei juonnittelut eikä kriisit. Näemme vain haurautta ja haavoittuvuutta. Olemme järkyttyneitä siitä, kuinka ohut ilmakehä on, joka varmistaa elämän mahdollisuuden maan pinnalla. Ja olemme järkyttyneitä siitä, kuinka tietämättömiä ovat ne, jotka tuhoavat maan vihreät keuhkot, eivätkä ymmärrä, että he tekevät vahinkoa tulevien sukupolvien olemassaololle ja terveydelle. Kun minulla on näitä kokemuksia avaruudesta ja minulla on ollut korkeita asemia eri järjestöissä, olen ymmärtänyt paremmin, kuinka kuinka tiede ja tekniikka ovat aivan elintärkeitä, samoin kuin kestävä kehitys ja kansainvälinen ke- yhteistyö. Meidän on myös ihmisenä tehtävänä, tehtävä kaikkemme, jotta voimme suojella eh, ympäristöämme. Meidän on turvattava tulevaisuutemme ja arvomme ihmiskuntana, unionin ja kansoina. Olen hiljattain osallistunut EU-ISN sisällä työryhmää, jossa pohdittiin Euroopan avaruusturvallisuutta ja palaan siihen myöhemmin. Lähes 1300 satelliittia kiertää maata. Niitä operoivat yli 80 maata ja järjestöä ja ne tarjoavat palveluja evaluutta miljardeille ihmisille. Euroopan unionilla on tällä hetkellä 18 satelliittia kiertämässä maata ja suunnitelmissa on seuraavan 10-15 vuoden aikana saada vielä 30 lisää sekä siviili- että sotilaalliset sidosryhmät käyttävät avaruusjärjestelmiä eri toimiin, kuten maaseurantaan, ympäristövalvontaan, varhaisvaroituksiin, tiedustelutehtäviin, navigointiin ja viestintään. Kopernikus on johtava maailmanlaajuinen maanseuranta väline, joka, jo, jota on kehitetty, jotta saataisiin riittävästi autonomiaa Euroopan politiikkaa varten. Sitä varten tarvitaan avointa hallintoa, bisnesympäristön kehittämistä ja e, hankkeen edelleen kehittämistä tulevaisuudessa. On pystyttävä käsittelemään valtavia määriä tietoa ja, ja on pidettävä palvelut avoimena ja käytettävissä. Samoin, samalla säilyttää riittävästi datavalvontamahdollisuuksia, että voidaan arkaluontoisia tietoja salata. Kopernikuksen käyttö turvallisuustoimissa varmaankin lisää mahdollisia järjestelmän kohdistuttavia uhkia, joten on sitäkin tärkeämpää tehdä turvallisuudesta prioriteetti Galileosta, joka on Euroopan oma navigaatio satelliittinavigointijärjestelmä, ja Egenos, joka tarjoaa täsmällisiä navigointipalveluja ilmailun, meriliikenteeseen ja maaliikenteeseen. Nämä ovat hyvin pitkälle edenneitä hankkeita ja nyt olisikin varmistettava, että markkinat saattavat tuotteita markkinoilla hyödyntäen avaruusdataa sekä ja tarjotaan sekä julkisia että yksityisiä palveluja tämä edellyttää olemassa olevan lainsäädännön läpikäymistä ennen kuin ryhdytään tekemään mitään uusia lainsäädäntöehdotuksia. Meillä on esimerkki kuten e-call ja digitaalinen ajopiirturiasetus, jotka perustuvat GNSS-tekniikkaan ja ne ovat velvoittavia ja ne ovat toimineet ikään kuin EU-lainsäädännön pilottiprojekteina. Egnosin Egnosin kattavuus on saatava täydelliseksi ja lisäksi Galileon kaksauskäyttö on kehitettävä seuraavina sukupolvina. Samanaikaisesti on varmistettava Euroopan satelliittiteollisuuden kilpailukyky ja varmistettava, että Euroopan unionilla on riittävän vahva eh, avaruusteknologinen perusta ja riittävät eh, eh, voimavarat, jotta se voi suunnitella ja käyttää avaruusjärjestelmiä. Euroopassa tarvitaan riippumaton pääsy avaruuteen ja tämä edellyttää Euroopan toimia, jotka koskevat turvallisuutta puolustusta niin, että Eurooppa voisi kriisin sattuessa edelleen hyödyntää avaruutta. Olen iloinen komission sitoumuksesta, jonka mukaan tuetaan avaruuden tutkimus- ja kehitystoimia. Erityisesti innovointien hankintajärjestelmien vahvistamista on tehty ja, ja näin pyritty stimuloimaan kysyntäpuolta ja ja tutkittu uusia mahdollisuuksia yksityisen ja julkisen sektorin investointien ja kompanoksen osalta, joka, jossa voidaan hyödyntää myös yhteisiä teknologia-aloitetta, kuten Marinesku on ehdottanut JTIn kautta. Komissio voisi testata eu teollisuutta, sen kilpailukykyä ja julkisten varojen optimaalista käyttöä julkisen ja yksityisen kumppanuuden hankinta varten. Tulevaisuudessa JTI e voisi laajentaa toimia kaikki nämä asiat, niiden olisi sisällytettävä strateginen lähestymistapa turvallisuusnäkökohdasta. Ja avaruusjärjestelmiin kohdistuu useita uhkia, kuten yhteen törmäykset muiden avaruusesinen kanssa, avaruussääilmiöt, signaalin jumeutuminen, kyberiskut ja jopa satelliittien vastaiset aseet. Operaatioiden huonosti hoitaminen voi vaarantaa avaruusympäristön kestävyyden pitkällä aikavälillä. Näihin uhkiin on vastattava useilla välineillä. Nämä uhat ja vastauksetkin ovat usein samanlaisia, riippumatta sitä, onko ala siviili, kaupallinen tai sotilallinen. Tarvitaan siis yhteisiä uhkia varten yhteisiä vastauksia. Euroopan unionin, unionin avaruusyhteisö voisi hyötyä yhteisestä strategisesta ajattelusta, jotta helpotettaisiin eh, avaruusjärjestelmien kestävyyttä ja vähentäisi riippuvuutta ulkoista tekijöistä ja voisi varmistaa kestävän ympäristön ulkoavaruustoimille. SST- tai SSA-järjestelmät parantavat kykyä nähdä ja ymmärtää avaruusympäristöä ja sen kehitystä. Tehokkaassa avaruusvarjon suoja edellyttää sitä, että turvallisuusnäkökohdat otetaan huomioon strategisiin päätöksiin, toimintapolitiikan teknologiaan ja rahoituspäätöksiin kaikissa avaruusohjelman vaiheissa suunnittelusta operaatioon asti. Vuosi 2016 on kriittinen vuosi avaruusturvallisuuden osalta. Galileon aloituspalveluita aloitetaan, Kopernikus tulee edelleen kehittämään toimintaansa SST-konsortio tulee laajenemaan ja uusi Euroopan unionin globaalinen ulko- ja turvallisuuspolitiikan strategia on julkaistu ja Euroopan unionin luonnokset tai Euroopan unioni on luonnostelemassa Euroopan puolustustoimintasuunnitelma ja tarkoituksena on hyödyntää se synergia turvallisuuden ja puolustuksen alalla, erityisesti avaruuskysymyksissä. Komissio on laatimassa uutta avaruusstrategiaa Eurooppaa varten, ja niin ESA on julkaisemassa uuden avaruusturvallisuuspolitiikansa strategisen ajattelun, yhteisen ajattelun edistäminen on merkittävä osa näitä aloitteita ja ja pitää tulevaisuutta. Samanaikaisesti on jatkettava vuoropuhelua strategisten kansainvälisten kumppaneiden kanssa ja on hyödynnettävä taloudellista diplomatiaa ja kauppapolitiikkaa, jotta voitaisiin avata uusia markkinoita Euroopan yrityksille ja näin vastata globaaliin haasteisiin. Tämä kestikin vähemmän kuin 10 minuuttia. Kiitoksia. Very interesting. Kiitoksia. Tämä oli oikein kiinnostavaa. Kiinnost- kiitän näistä huomioista ja tästä puheesta. Nyt menemme kysymyksiin ja vastauksiin. Edustaja Marinescu. Thank you, president. Kiitos puheenjohtaja. Herra Tortora, puhuitte aivan oikeista asioista. Nämä asiat ovat tärkeitä sekä teollisuudelle että kansalaisille. Sekä kansalaisten, kansalaiset että toimielimet voisivat saada käyttöönsä samat palvelut kuin muilla alueilla ja myös parempi laatuisina. Minua kiinnostaa kuulla, mitä mieltä olette siitä, että Eurooppa on samalla tasolla Aasian tai Yhdysvaltojen kanssa ja mitä meidän pitäisi tehdä, jotta tilannetta voitaisiin tarpeen vaatiessa kohentaa tulevaisuudessa. Meillä on satelliitteja avaruudessa, mutta niitä täytyy myös käyttää ja niitä on käytettävä tehokkaasti sekä talouden että kuluttajien etujen nimissä. Sitten äh, Brunariu tällä puhuttiin tutkimuksesta. Te olette käynyt avaruudessa. Mitä mieltä olette siitä? Pitäisikö Euroopan olla aktiivisempi tässä avaruusalan toiminnassa? Niin, oletteko sitä mieltä, että meidän pitäisi olla mukana, mukana, mukana todella menemässä avaruuteen? Minusta kyllä. Thank you very much. Mr. Kovlicek. Thank you. Kovlicek. I would like to pose just two questions. Kiitos. Kaksi kysymystä. Ensimmäinen. Kilpailukyky on tärkeää. Kyllä, mutta eräs toinen asia, jota on tehtävä, niin meidän on seurattava satelliittiin tieteen kehitystä. Me tarvitsemme niitä rakenteja varten ja tutkimusta varten. Mikä tilanne on Yhdysvalloissa Euroopan unionin ulkopuolella? On pysyttävä kärryillä, missä mennään. Toinen kysymys. Aiotteko tutkia ulkoavaruutta, eli mennä pidemmälle kuin nämä perinteiset satelliitit? Aiotaanko tutkia aurinkoa ja muita planeettoja? Kiitos paljon. Thank you very much. Um, Kiitoksia tästä niin, herra Tortora, jos sopii, niin hyvä Euroopan avaruuspolitiikan viraston johtaja tai laitoksen johtaja. Kuinka paljon laitos on tekemisessä Horisontti 2020 ohjelmien kanssa, jos sopii kysyä. Ja kuinka voisimme varmistaa, että Horisontti 22 niin, kun teidän hän oli hyvin yleisluontoinen. Horisontti 2020-ohjelma tuo meille teollisuuden kilpailukykyä. Mitä horisontti 2020 on pielessä? Kun katson Diojanne ja esitystänne, niin olisi oikein kiinnostava kuulla tästä. Sitten toinen, taikka kolmas asia vielä. Avaruuden menestys riippuu siitä, tuleeko Yhdysvaltojen hallituksesta asiakas olemmeko todella kaukana tästä tasosta, joka Yhdysvalloissa on sitten tämä kuukylä-ajatus. Pitäisikö EUn tukea tällaista ajatusta? Tämä kysymys ehkä molemmille teistä. Tämä on hyvin tärkeä asia. Esan pääjohtaja ehdotti jotain tämän tapaista ja hän tulee tänne muutaman viikon päästä. Kuinka voimme rohkaista yksityisiä investointeja Euroopan avaruusteknologian, mm, onko ESIR väline. Tämä siis molemmille teistä ja myös Romanian kutsuvieraallemme Euroopan puolustusrahasto, jota Juncker ehdottaa, voisi ehkä auttaa EUn avaruus varoja puolustustarkoituksen, kuinka näette tämän, ja että näitä mahdollisesti käytettäisiin. Mitkä ovat sitten tärkeimmät uhat? Technical, political. Ovatko ne teknisiä, poliittisia, rahoitukseen liittyviä tietenkin varmaankin. Ainahan meillä on rahoituksellisia ongelmia rahaa ei koskaan ole kovin paljon. Joten tässäpä kysymykseni. Okay, thank you very much for this. Uh, Kiitoksia kovasti näistä mielenkiintoisista kysymyksistä. Ensinnäkin Marineskulle. En näe mitään syytä sille, miksi Euroopan pitäisi olla millään muotoa häpeissään. Tällä hetkellä me saamme tuloksia aikaan. Ja kyllä meitä arvostetaan avaruusalalla kovastikin kansainvälisesti. Johtuuko tämä nyt sitten avaruustieteen, maatieteiden, arjen kantorakettien tai mikä tahansa asian johdosta Sanoisin jopa, että avaruus on alana yksi harvoista Euroopan huippuosaamisaloista. Eurooppa on saavuttanut, saavuttanut tämän aseman murto niistä määrärahoista kuin mitä muut ovat alan käyttäneet. Eli tällä hetkellä en todella näe mitään syytä kyseenalaistaa laatuamme tai rooliamme. No, entä sitten se, pitäisikö meidän lähteä avaruustutkimukseen? No, talouskriisi on ollut esillä, mutta jos odotamme sellaisia aikoja, että meillä on niin paljon rahaa käytettävissä, että että me enää tiedä, mitä rahalla tekisimme, että vasta sitten Eurooppa lähtisi tutkimaan avaruutta, niin näin ei koskaan tulisi käymään. Joten nyt pitäisi pohtia asiaa pikemminkin päinvastaiselta kannalta, eli onko Euroopalla varaa olla täysin poissa yhteisen kansainvälisen toiminnan kartalta tällä alalla. Nyt tapahtuu monenlaista aurinkokunnan tutkimuksessa ja pidemmällekin. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että me pyrimme olemaan tietopohjainen yhteiskunta. Tällä on, tällä pitäisi olla selkeä rooli. Meidän pitäisi tosiaan asettaa nyt rima korkealle tässä asiassa – Enkä tämän näe tällä hetkellä tapahtuvan. Sitten SST ja alemman linnunradan tarkkailu. Komission asiakirja SST-ohjelmasta on tervetullut, mutta avaruuden tarkkailu, tähän liittyy se, mitä voidaan siis tehdä maasta käsin. Ja tämä perustuu siihen olettamukseen, että me käytämme maatarkkailujärjestelmiä linnunradan tarkkailuun. Tämä on hyvä, mutta tähän liittyy tiettyjä rajoitteita kohteiden koon suhteen esimerkiksi. Ja pitäisi määritellä, miten Eurooppa saa käyttöönsä tietoa, joka liittyy liittyy sellaisiin pienempiin kohteisiin, joita ei voida seurata maasta käsin. SSTstä pitäisi siirtyä eteenpäin SSAhan niin, että voidaan seurata kohteita linnun radalla. Tällä hetkellä tuotamme edelleen enemmän avaruusromua, kuin vähemmän sitä. Tähän asiaan liittyy monia huolenaiheita. Tällä hetkellä olemme riippuvaisia Yhdysvaltain kapasiteetista tässä asiassa, joten kyllä me voimme tietysti näinkin tehdä, mutta me saa toimia sokeasti. Tämä on varmasti kysymys, johon pitäisi pureutua. Sitten horisontti 2020. Tällä hetkellä ESPI ei ole mukana tässä. Olemme yhteydessä Euroopan komission, jotta näkisimme, ymmärtäisimme, miten voisimme päästä mukaan. Horisontti 2020 ja kilpailukyky. On hienoa, että komissio pyrkii vastaamaan teollisuuden alan tarpeisiin. Mutta kuten sanoin, tässä pitäisi antaa entistä suurempia sanavalta se alalle, kun katsotaan erilaisten toimien painopisteitä. Sitten SpaceX kuluttaja asiakas ja niin edelleen. Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Tästä pari kommenttia. Ensinnäkin, jos SpaceX olisi ollut NASAn ohjelma, vain Kalifornia olisi äänestänyt NASAn budjetista. SpaceX perustuu rajalliseen innovointiin ja todelliseen teollisuuden järjestäytymiseen sen organisointiin. Siis tässä ei jaeta tehtäviä mitenkään eri sovaltioiden kesken, eikä tätä olisi voitu toteuttaa julkisin toimin. Tämä on varmaa ja siksi asiakkaan asemasta on siirrytty kuluttajan asemaan ja katsotaan palveluita. Ja, ja siis ollaan valmiita ostamaan kaikki palvelut, joita SpaceX saa aikaan. Ja tällaisesta lähestymistavasta olemme Euroopassa vielä hyvin kaukana. En nyt sano, että meidän pitäisi lähteä kopioimaan SpaceX-mallia. Arjan 6 esimerkiksi on merkittävä askel kohti oikeaa suuntaa, mutta tämä on kuitenkin kompromissi ja markkinat päättävät sen, onko kompromissi lopulta tyydyttävä vai ei. Tällä hetkellä lienee liian aikaista tehdä mitään johtopäätöksiä. No miten sitten voisimme saada lisää yksityisiä investointeja? Tähän liittyy erilaisia ehtoja. Käyn niistä läpi muutaman. Ensinnäkin pitää katsoa tulostasoja ja sitten on katsottava, että saadaan pitkäaikaisia sitoumuksia. Ensinnäkin Galileo esimerkkinä. Aina kun Galileon edessä on ongelmia, ja kyllä niitä riittää, myös odottamattomia ongelmia on tullut esille erilaisia teknologisia ongelmia, laukaisuun liittyviä ongelmia. Siis GPS, sekin on joutunut kohtaamaan koko joukon ongelmia, todennäköisesti enemmän kuin Galileo. Oletteko koskaan kuullut kertaakaan, että joku kyseenalaistaisi Yhdysvaltojen toimesta GPSn, ette varmaankaan koskaan. Olisi hienoa, jos joskus eurooppalaiset politiikan tekijät ottaisivat julkisesti kantaa Galileo sanoisivat, että siihen liittyy ongelmia, mutta Galileo on tullut jäädäkseen, maksoi mitä maksoi. Tämän kaltainen lausunto olisi valtava edistysaskel sille, että saataisiin sijoittajat luottamaan tämän infrastruktuurin kestävyyteen. Sitten infrastruktuurien turvallisuus. Tämä on entistä enemmän huolta aiheuttava asia. Tämä liittyy eh, jätteisiin, romuun, mutta myös muihin uhkiin. Ja tämäkin on asia, johon pitää puuttua Tähän liittyy erilaisia asioita, lainsäädäntöä, kansainvälistä keskustelua. Tässä voidaan päästä eteenpäin vain kansainvälisin toimin. Haluaisin rinnastaa kyberavaruuden avaruuden ja ulkoavaruuden. Niillä on monta yhteistä asiaa. Ne kuuluvat kaikille maailman kansalaisille, ne ovat yhteisiä hyödykkeitä kaikille. Ja toiseksi ne ovat kaksi avaruuden osaa, joita ei mitenkään hallinnoida kansainvälisesti. Eli kuka tahansa voi tehdä kyber- tai ulkoavaruudessa kansallisen tai paikallisen sääntelyn tai sääntelyn puutteenkin pohjalta mitä tahansa. Ja kolmanneksi, mitään vähimmäis, mitä ei tapahdu, jos tällaisia sääntöjä rikotaan. Eli hallinnointi, sitä ei ole lainkaan. Ja sitten kummassakin tapauksessa on tällaista peiteltyä aseistamista. Haluaisin tehdä tämän rinnastuksen kyberavaruuden osalta tätä on helpompi selittää. Se on lähempänä meitä, mutta rinnakkaisuudet ovat hyvin selkeitä ja ulkoavaruuden tilanne on tällä hetkellä varsin huolestuttava. Kiitoksia. Uh, so the Moon Village, uh, so as a... Niin, tästä Kuukkylästä, kuten sanoin, niin luulin, että sitä puhuinkin, kun sehän on osa tätä tulevaisuuden mahdollisia tutkimuslinjoja. ISSn, e jäl, ISSn e jälkeen kuu on varmasti seuraava kohde, pitäisikö sen sitten olla – tällainen kylä tai muun tyyppinen infrastruktuuri, niin se on sitten toinen juttu, teknisempi asia. Mikrofonia. It's my turn, Mr. Chairman. First about... E- no niin, nyt onkin minun vuoroni. Ensinnäkin tästä tutkimuksesta. Minu, minä uskon, että se edustaa ensinnäkin tietoa ja edistystä Eurooppa ei voi jäädä jälkeen. On saavutettava uusia tasoja e, tiedossa ja mm, edistyksessä, kun meidän on tiedettävä lisää aurinkokunnastamme, tähdistä, galakseista. Se tarkoittaa, että tiedetään enemmän myös oman planeettamme muodostamisesta, elämän alkuperästä. Se on hyvin keskeistä, että voidaan ennustaa, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, mitä meille tapahtuu, mitä planeetallemme tapahtuu. Kuten tiedätte, nyt olemme keskittyneet vahvasti Marsiin. Näyttää siltä, että monia vuosia, ehkä miljoonia vuosia sitten Marsilla oli vettä. On todisteita siitä, että maa on ähm, nesteiden uurtamaa. mitä planeetalle tapahtui. Meidän on tutkittava löytääksemme vastauksia, jotta välttäisimme, että samoin kävisi omalle planeetallemme. Tämä on yksi niistä ajatuksista ja syistä sille, miksi tutkimme avaruutta. Samanaikaisesti on paljon vaaroja, joita ulkoavaruudesta kohdistuu meihin. Esimerkiksi avaruussää, se vaikuttaa satelliittien sähköjärjestelmiin ja viestintäjärjestelmiin. Se joskus vie lentokoneita väärille reiteille, se maksaa paljon. Meidän on saatava lisää tietoa tutkimuksen kautta. Lisää tietoa siitä, mitä nämä ilmiöt merkitsevät, niitä on tutkittava ja ryhdyttävä teknisiin toimiin, keksittävä teknisiä keinoja estää tällaiset vaikeudet tulevaisuudessa. Asteroidit myös ovat maapallolle uhka. Ajatelkaapa vaikka, että eräs asteroidi ähm, teki selvää kahdesta tuhannesta hehtaarista metsää. Ja nämä vaikutukset näkyvät valtavan kauas ja kuitenkin asteroidi oli vain 45 metriä läpimitaltaan. Lähellä vuoria myös äh, oli asteroidi vuonna 2013 se, se haavoitti yli 1300 henkilöä ja teki muutakin vahinkoa. Pyrimme nyt saamaan lisää tietoa asteroidi-ilmiöstä. YKssa näitä on hyvin tutkittukin. Kaksi laitosta aina hyväksyy nämä tutkimukset erilaisia elimiä on tässä mukana. Ja kaikki tärkeät avaruus, virastot mukaan lukien, Euroopan, eurooppalainen järjestö, ne ovat mukana. Tämä merkitsee tutkimusta, tutkimuksia ja tuloksia maapallolla. En nyt haluaisi mennä tämän pidemmälle. Tutkimus merkitsee ensinnäkin yhteistyötä, koska siinä käsitellään asioita, jotka koskevat koko maapalloa. Ja tässä mielessä tarvitaan yhteistyötä isojen virastojen välillä. On saatava kerättyä paljon merkittävämpiä varoja, mihin yksi valtio pystyisi, edes Yhdysvallat tai Kiina tai mikään mukaan maa. Tarvitaan yhteistyötä, suuria rahastoja. Ja uskon, että tässä voisimme löytää tavan jolla voitaisiin ratkaista muutamia ongelmia maiden välillä. Olisi ajateltava toisella tavalla maapallosta. Sitten tästä Kuukylästä voisinpa sanoa, että sekin liittyy tähän tutkimukseen. Siitä voisi tulla myös tulevaisuudessa hyötyä Euroopalle. Millaisia etuja ne voisivat olla? Kuussahan on paljon luonnonvaroja, joita voitaisiin hyödyntää. Ja voisi olla jopa helpompaa ja halvempaa hyödyntää niitä kumpinnalla. H3 yhdistettä haetaan ku, kuusta. Se on kaasu, jota voitaisiin hyödyntää energiantuotannossa. Ja se voisi myös antaa tutkimusta kuusta käsin muita planeettoja kohti. Kuu kyllä on toistaiseksi vain suunnitelma eikä mikään varsinainen projekti. Se on vasta käsitetasolla, mutta eurooppalaisten on ymmärrettävä, että olisi mentävä kauemmas ja saavutettava korkeampia tiedon tasoja. Jos käytetään, näin voidaan käyttää lähintä avaruuskappaletta Kuu on lähin, lähinnä maapalloa. Tämä on minun käsitykseni. Kuukylästä sitten Junckerin edistämä puolustusrahasto, aivan kuten mitkä tahansa muut maanpallon tahot, jotka käsittelevät avaruutta, Eurooppaakin uhkaa eri tekijät ulkoiset tekijät, kuten asteroidit ja avaruussää, ja myös inhimilliset tekijät, mahdolliset hyökkäykset muilta viho- vihollisilta kuin, kuin valtion taholta. Terrorismikin tähän liittyy. Tiedämme, että ennemmin tai myöhemmin terroristiryhmät voisivat jollakin tavalla päästä avaruuteen. Joillakin niistä on riittävästi varoja ja riittävästi tieteellistä tietoa, jotta ne voisivat tämän tyyppistä projekteja viedä eteenpäin ja vaarantaa paitsi eurooppalaisia järjestelmiä ja muillekin, vaan myös muille valtioille kuuluvia järjestelmiä. Meidän pitää vastata näihin uusiin haasteisiin ja uhkiin, myös kyberuhkiin. Mitä enemmän varoja suuntaamme puolustusjärjestelmiin, puolustukseen ja turvallisuuteen, niin sitä nopeammin saamme käytännön tuloksia. Ei pidä unohtaa yhtä asiaa, nimittäin historiallisesta vinkkelistä avaruuden tutkimuksen kehittyminen Venäjän kaltaisissa maissa, entisessä Neuvostoliitossa ja Yhdysvalloissa näissä eh, keskityttiin lähinnä sotilaisen puoleen, pyrittiin varmistamaan – järjestelmien turvallisuus ja rakenteet. Eurooppa jäi kaikissa näissä jälkeen. Eurooppa aloitti ohjelmat ajatellen kansalaisia sovelluksia ja sen jälkeen siellä ryhdyttiin ajattelemaan näiden omien järjestelmien turvallisuutta. Nyt näihin asioihin kiinnitetään huomiota ja olen oikein tyytyväinen aloitteista, joilla pyritään saamaan nämä eri näkökohdat yhteen ja löytää niille ra- rahoitusta ja yhteisiä strategioita. Uh, for your interesting... Kiitos oikein paljon mielenkiintoisesta puheenvuoroista, hyvistä vastauksista. Tämä oli erittäin mielenkiintoista. Opimme paljon enemmän avaruusasiasta, kun kuuntelimme teitä. Kiitos kollegoille, kiitos kaikille avustajille, neuvonantajille tänne niin itre valiokuntaa tapaa 22, kokoontuu 28. 29. marraskuuta melko pian, kolme viikon kuluttua. Kiitos oikein oikein paljon. Toivon, että tuleva avaruustutkimus myös kuussa on menestyksekästä Euroopalle ja te edustatte Euroopan avaruuspolitiikkaa ja minä toivotan teille kaikkia hyvää. Kiitos oikein paljon. Okay, may I say no thanks? Thank you. It's a great pleasure. Thank you very much. Mr. Chairman, thank you very much. Great.